Äh, yhteinen kokous live-valiokunnan kanssa koskien romani, romaneita. Ennen kuin käymme läpi estyslistaa, niin haluaisin sanoa, että herra Ori ilmeisesti haluaa puheenvuoron ja hän saakin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. szeretnék egy kicsit többet hallani, hogy hogy is történt ez a, ez a Kiitoksia puheenjohtaja. Voisimme ehkä puhua hieman enemmän vielä asiasta, että koordinaattorin kokous ja ei käsitellyt. Tausta on tietystikin tiettyjä motiiveja ja samantyyppisiä tapauksia on samanaikaisesti ollut muuallakin. Nyt pitäisi ainakin mahdollisuus, olla mahdollisuus jäsenille osallistua keskusteluun tästä mietinnöstä koordinaattoreiden varapuheenjohtajan kanssa on jo keskusteltukin, on keskusteltukin henkilökohtaisesti olen kiinnostunut aiheesta myös. Pyydän anteeksi, en kuullut tätä puheenvuoronne alkua. En ymmärtänyt, ymmärtänyt mihin te viittasitte. Onko kyse siitä, että olemme muuttaneet tässä esityslistamme, sekö teillä, teitä huolettaa? Kyse on muutoksesta esityslistalle. C'est un, c'est un point Tämä on kohta. No emme nyt tästä kylläkään keskustelua. Annan puheenvuoron Thomas Manille, koska häntä koskee tämä ensimmäinen kohta esityslistalla, mutta sen jälkeen sitten jatkamme työtämme ja valiokunnan esityslista työskentelyn mukaisesti kuuluu puheenjohtajan vastuulle ja te olette saaneet tästä tietoa heti, kun tämä päätös tehtiin, eikä meillä ole tapana määritellä esityslistaa koordinaattoreissa. Ei näin tehdä, herra Ori. Teillä on tarpeeksi kokemusta meidän kokouksistamme, joihin osallistu säännöllisesti, että tiedätte, että me ole koskaan käsitelleet esityslistaa siellä. Sehän kuuluu sihteeristön vastuulle yhteistyössä esittelijöiden ja niiden jäsenten kanssa, jotka haluavat pu- tai voivat puuttua asiaan. Nyt tämän puheenvuoron varapuheenjohtajallemme ja sen jälkeen lopetamme tämän keskustelun. Herra Thomas Mann. Puheenjohtaja, oikeastaan halusin kommentoida esitystä ja tukea herra Orja. Se muutos, joka nyt on tehty, esityslistalle se, että nyt aletaan kello kahdelta kolmen sijaan, niin tämä on todellakin yllättänyt monet jäsenetkin. Ja tämä, täällä on seuraamuksia tiettyjen, tiettyjen mietintöjenkin suhteen. Tämä nyt vain ihan tiedoksi. Ja toteaisin, että esityslistalla piti kello 15.15 kello 16 olla käsitössä kohta kolme. Ja nyt sitten havaisinkin, että nyt tätä aikaa tämän, tämän mietinnön käsittelyä varten on kutistettu sovittu, joten eh, herra Kansankin mietinnön osalta on vähemmän eh, aikaa käsittelyn. Nyt on näin noin vain menty muuttamaan kokouksen aloitusaikaa. Ja tämä on todellakin eh, hämmästynyt meitä monia. Ja uskon, että tällainen ei käy. Ei siinä ole mitään ongelmaa, että aihetta käsitellen ja se on tärkeä, tämä romanien tilanne. Ja omassakin ryhmässäni on kiinnostusta keskustelua varten. Mutta minun mielestäni ei siitä ole kyse, etteikö tämä aihe olisi tärkeä, tär, tö, tärkeä tulkki korjaa. Mutta tällaista epätavanomaista tapaa muuttaa noivan kokouksen alkamisaikaa tätä minä en kyllä noin, pureva, noin vaan purematta niele. mais je crois que la situation que nous connaissons euh, en Europe sur... Euh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. On Tämä tilanne on nyt Euroopassa aika erikoislaintunut ja tilanne, jossa parlamentti on ottamaan kantaa romaneista, on pakottanut meitä käyttämään tiettyä joustoa ja sopeutumista. Ja näin olemme tehneet ja kiitän teitä teidän ymmärryksestänne aivan erityisesti, koska oletan, että kaikkiaan kollegat täällä, kun ovat mukana tässä kulmassa. Mukana on siis neljä komission jäsentä Randori, joka kuuluu meidän toimialamme tai hän on vastuussa siitä. Tämä on erittäin tärkeä tekijä. Tämä sitten kuitenkin tuli esille meidän koordinaattorimme jälkeen. Ja heti kun saitte, tai saitte tiedon heti, kun tästä otettiin päätös kirjeitse, kaikille on ilmoitettu tästä päätöstä. Nyt olemme keskustelleet loppuun tämän kohdan. Haluan vain sanoa teille, että kun ajatellaan neuvottelua. Siis tämä kohta on loppuun käsitelty. Teidän ryhmänne jo esitti kantansa, te ilmaisitte huolenne. Me emme keskeytä työtämme kello 15 saakka ja muuta koko järjestelmää. Jos te haluatte vain tähän kysymykseen, palamme siihen seuraavassa kokouksessamme koordinaattoreissa. Herra Ori, pyydän teitä, pyydän teitä luopumaan puheenvuorostamme. sur la base du code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative Herra Sarkas voi kertoa neuvotteluiden tilanteesta neuvoston kanssa. Direktiivistä käyttyy yhtenä ainoan lupaan. Herra Sarkas antaa tämän selityksen huomessa kokouksessamme äänestyksen jälkeen. Nyt estyslista on hyväksytty ja puheenjohtajan ilmoituksia. Salue. la présence parmi nous de Madame Ildiko Kal. Rova Karpeutsen varajäsen EPPstä. Hän korvaa Rova Eniko Zoria. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että käytännön mukaisesti meidän kokouksemme on sellainen, joka menee myös nettiin. Haluaisin kertoa, että jäsenet löytävät asiakirjoistaan tiedonannon jäsenille, jotka tässä on kysymys kokonaiskatsauksesta budjettimenettelystä vuonna 2011, mitä tulee virastoihin, jotka kuuluvat meidän toimialamme. Tiedonanto on saatavissa englannin kielellä. Haluaisin myös kertoa teille, että löydätte asiakirjakansiostanne tiedotuksen jäsenelle, jonka sihteeristö on laatinut, ja siinä on kysymys luettelosta, jonka sihteeristö on laatinut tiettyjen ryhmien pyynnöstä ja näin voidaan identifioida erilaiset termit ja määritelmät, joita käytetään meidän valiokuntamme työssä. Tämä tiedote on saatavissa englanniksi. Haluaisin myös kertoa teille, että työryhmä, joka käsittelee sosiaalisia kysymyksiä, joka kokoontui 24.9., on välittänyt pysyvien edustajien komitealle suuntaviivat työllisyydestä, ottaen mukaan suurimman osan tarkistuksista, joita Euroopan parlamentti herra Savaorin esittelynsä johdolla oli pitänyt tärkeinä prioriteettikysymyksinä. Mielestäni meidän valiokunnassamme tästä, tässä on kysymys tärkeästä etapista, vaiheesta, kun olemme hyväksymässä näitä suuntaviivoja, ja minä toivon, että työryhmän selvitystyöstään voidaan esitellä samassa hengessä tai suosittelen suuntaan samalla tavalla EPSKossa ja Koiraperissä. Herra Ori, te haluatte ilmeisesti puhua tästä esittelenä, jos näin on, niin olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten kohta neljä. Ja siis se possible comme ça? Van egy másik ügyben egy ügyrendi előterjesztése. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on työjärjestyspuheenvuoro ja tämä liittyy eri aiheeseen, ei siis tähän. Mr. Ori. Herra Ori, jos sitten työjärjestyspuheenvuoron ja sitten kun rupean ottaa niitä enemmän, niin silloin se on liikaa. Enkä salli sellaista tässä valiokunnassa. Sopiiko näin? Se on. Le défi... Kohta neljä. antaisin puheenvuoron esittelemme Thomas Mannille johtuen 22 tarkistuksesta, jotka on laadittu. Herra Thomas Mann, olkaa hyvä. Ähm, Frau Vorsitzende, ist natürlich ein bisschen schwierig für mich unter solchen Umständen tagen zu können. Puheenjohtaja, on hieman hankala kokoontua tällaisissa olosuhteissa kun edes koordinaattorit eivät saa puheenvuoroa. Ja minä totesin jo aikaisemminkin, että ylipäänsä on kovin vaikea, että 45 minuutin sijaan saa 25 minuuttia vain aikaa asian käsittelyn ennen, Eli nyt saa suullisesti käsiteltyä, niin sitten meidän täytyy ryhtyä käsittelemään asiaa vielä kirjallisesti. Ei tässä ole muuta vaihtoehtoja. Totesin, että Totesin vain, että mietintöön tuli yli 200 muutosesitystä. Ulkoasian valikunnan tarkistukset hyväksyin täysin. Talousvaliokunnan tarkistuksista toteaisin, että niistä ei tarvitse sinänsä äänestää. Me niitä kaikki tukevat. Olen niitä tarkastellut läheisesti. Kompromissit 20 on syntynyt ryhmien välille – ja haluaisinkin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka olivat valmiita hyväksymään nämä kompromissit. Hyvin paljon puhelinkeskusteluita on käyty ja kiittäisin lämpimästi hyvästä tuloksesta. Jotkut tarkistukset on voinut hyväksyä sanasta sanan, joitakin on onnistuttu lyhentämään ja sitten hyväksymään. Mitä kansanpuolueisen ryhmänä tulee, Tarkistuksia tuli ryhmältä 74, miltei kaikki ovat nyt mukana. Joitakin on vielä muutettu, joitakin on vedetty pois, mitä ALDE-ryhmään tulee. ALDE tuli 50 tarkistusta, 43 niistä voin hyväksyä. Hyvä Liz Lin, tässä on edelleenkin ongelmana uudet oikeudelliset säännökset liittyvät vanhojen, vanhusten syrjintään. Uskoakseni syrjintäkysymystä ja syrjimättömyyttä on tarpeeksi käsitelty jo yhdessä muutoin, joten toteaisin, että nyt pitäisi välittömästi saada pistettyä säännökset täytäntöön ja minun nähdäkseni meillä on hieman erilainen katsantokanta näissä asioissa. Muutoin Lislinin tarkistukset saavat minun hyväksyntäni niin ikään ja olen erittäin iloinen tästäkin. Ja sosialisten tarkistuksista 48 niitä tuli yhteensä. Y- 39 vuodesta hyväksyä, kahdeksan on osittain otettu mukaan kompromisseihin, joten Françoise Castexin tarkistus tarkistukset ovat sellaisia, jotka voin pitkälti hyväksyä, mikä on hieno asia, mutta 133 tarkistus haluttaisiin nyt poistaa. Olen viitannut siihen, että meidän pitäisi antaa kannustimia yli 60-vuotiaille, jotta he pysyisivät työelämässä. Heillä pitäisi olla mahdollisuus tähän. Mikäli haluat olla työmarkkinoiden käytettävissä, tämä pitää mahdollistaa. Jotkut sanovat, että ei tämä vielä riitä. Haluaisin Jotkut haluaisivat pysyä yritysten palveluksessa pidempäänkin, ja tämäkin vaihtoehto pitäisi antaa. Tämä liittyy tähän joustoturakysymykseen. François, sinä totesit, että pitäisi tarkastella tätä ikärajaa eläkkeelle osalta jokaisella alalla erikseen. Minun mielestäni tämä menee hieman pitkälle, liian pitkälle. Meidän pitäisi jättää nämä kysymykset työmarkkinaosapuolien keskenään päätettäviksi, koska meillä on hieman erilaisia eläkkeelle jäämisikiä eri jäsenvaltioissa. Ranskassa, Strasbourgissa tästä saatiin jo hieman näppituntuma ja joissakin maissa, muissa maissa on erilaisia eläkejärjestelmiä, erilaisia säännöksiä. Ei näihin nyt pitäisi ryhtyä puuttamaan. Romana Blamma sosiaalidemokraateista, romanilainen kollegani, hänen tarkistuksensa 162 on ongelmallinen ja 100 29 niin ikään. Ne ovat hieman hankalia. Kyse on varhaiseläkkeestä. Minä olen sen kannalla, että ei puutu tähän kysymykseen. Oma kokemukseni omasta maastani osoittaa, että jonkinlaista säätö, säännöstelyä, sääntelyä on tehtykin ja muutoksia on tehty. Mutta toisaalta, kun halutaan vapauttaa työpaikkoja nuorille, tätä ei ole tapahtunut vaikkakin jotkut ovat jääneet varhaiseen, ehkä nuoret eivät silti ole päässeet tö- töihin. Tietystikin, mikäli joku haluaa mielellään varhaiseläkkeelle, tämäkin vaihtoehto pitää sallia, mutta pitäisi toisaalta antaa kannustimia sille, että ihmiset pysyvät työelämässä mukaan, mukana. Tällaiset subventoidut varhaiseläkejärjestelmät eivät ole oikea tie. Rova Raptille, joka tulee Kreikasta, hän sosiaalidemokraatti, olen hän kanssaan päässyt siihen sopusointuun, että nuorelle pitäisi taata mahdollisuuksia kuusi, kuuden kuukauden karenssiin. Tässä on saatu kutistettua neljän kuukauteen. Tässä on tärkeänä viestinä se, että neljän kuukauden jälkeen, kun on ollut työttömänä, nuorelle pitäisi antaa mahdollisuus siihen, että hän saa työpaikan tai jatkokoulutuspaikan. Nuorelle pitää antaa kannustimia ja mahdollisuuksia ja myöskin kannustaa yrityksiä tekemään parhaansa. Ja myöskin valtiollisella tasolla ja yritysten tasolla pitäisi tukea nuoren, nuorten työllistymistä. Tästä on täysin samaa mieltä esittelijän, tarkistusesittelijän kanssa. Kuelta tuli 44 tarkistusta. Jotkut niistä voin hyväksyä. Zimmerin tarkistukset voin osittain hyväksyä ja Hiarikin tarkistukset ovat mukana kompromisseissa. Kollega Higginsin tarkistukset minua hieman äh, aiheuttavat minulle hieman närästystä tässä viitataan demografiseen kehitykseen, väestön ikääntymiseen. Hän on hieman vähätellyt mielestäni tätä ongelmaa, koska tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia yhteiskunnalliselta kannalta. Olen hänen kanssaan eri mieltä. Miten, minkin pitäisi tarjota parempaa suojaa ja peruslainsäädäntö täytyy saada kuntoon vanhempien ihmisten suojamiseksi. Tämä on aivan oikein. Se, että budjetteja vahvistetaan, talousarvioita vahvistetaan, en oikein voi hyväksyä tätä kreikkalaisen kollegan per, peräänkuuluttamaa asiaa. Minä olen pikemminkin joustavu, joustavoittamisen kannalta, eikä yhtenäisnormien kanssa, jo kaikki eivät voi noudattaa yhden koon mallia. 22 tarkistusta tuli vielä pienemmältä ryhmältä. Osa niistä on otettu kompromisseina mukaan kollega Cornelissenin tarkistusten suhteen, milloin on ongelma. Olen pikemminkin pyrkinyt siihen, että tietystikin pitäisi olla tiettyjä takuita nuorten työllistymisen varmistamiseksi, mutta toisaalta nuorten pitää itsekin hieman vaivautua. Tukiohjelmat, eh, ei niitä voi noin vaan pistää pystyyn, ei mannaa tipu taivaalta, kaikki täytyy maksaa jollakin tavalla. En voi hyväksyä siksi joitakin poistopyrkimyksiä pikemminkin olen pyrkinyt luomaan kompromissia, koska nämä tarkistukset ovat hieman koomisia muutoin. Vähimmäispalkan suhteen oli hieman eri mieltä, taikka vähimmäisä toimeentulon suhteen, joten tarkistuksen 204 on pyytänyt kohta kohdataan kohta kohdata äänestä, äänestystä. Herra Milanille EKRstä toteasin, että enimmäkseen voin hyväksyä hänen tarkistuksensa. Kaksi niistä on otettu mukaan kompromissiin. Sinähän totesit, että tämä sinun argumenttisi, joka liittyy epävarmoihin työpaikkoihin, työsuhteisiin, niin sinähän halusit, että te hyvin nopeasti varmistettaisiin leikkaukset ja esimerkiksi lastenhoitopalveluun tällaisia on puuttua. En näitä aivan voi noin vain purematta niin se on tarkistuksiin. Olen tehnyt 22 kompromissitarkistusta ja suurelta osin olen pystynyt pääsemään samoille linjoille kuin tarkistusten esittäjät ja haluaisin kiittää kaikkia eri, erinomaisesta yhteistyöstä, jotka ovat, joka on mahdollistanut nämä kompromissit ja hienoa, että Tämä työ sujui näinkin hyvin. Paljon kiitoksia. Mitä annan puheenvuoron Kasteksille? Merci, madame la... Kiitokset eh, puheenjohtaja. Euh, je voudrais, eh, moi aussi remercier... Minäkin haluaisin kiittää kovasti herra Mannia ja erityisesti tästä yhteistyöhengestä, jota hän on osoittanut tätä tekstiä kohtaan löytääksemme yhteisvälitysratkaisuja näihin asioihin. Olemme päässeet monissa asioissa eteenpäin e, yhteisymmärryksessä ja kiitän häntä kovasti. Minä olisin tässä yhteistyötämme täydentääkseni tehnyt kaksi suullista ehdotusta näihin kompromisseihin, jotka koskevat meitä kaikkia. Kyse on tässä eh, kompromissista numero L tai kirjain L, eh, elinikäisestä oppimisesta haluaisin, että se, eh, tämä sana only vaihdetaan sanaan specially oppimisesta oppimisen yhteydessä, jos siis hyväksytte tämän, niin tätä ei varmaan kannata kirjallisesti lähettää, vaan tämä on suullisen tarkistuksen muodossa esitetty. Toinen suullinen muutosehdotus koskettelee tarkistuskompromissia. N, Assuring Full Employment um, Over 50, Aged Over 50, ja sitten sanotaan tämä 55 prosenttia. Vaikuttaisi siltä, että tässä sanotaan kaksi vastakkain menevää asiaa. Ensiksikin tuo täyden työllisyyden tavoite ja sitten ähm, se, että saisimme tuon 55 prosentin työllisyysprosentin. Tämä vaikuttaa nyt oudolta. Ja ehdotankin, että tuo achieving-sana vaihdettaisiin aiming-sanaksi, eli tavoitteena olisi, ja si- sitten tähän laitettaisiin vielä, että vähintään 55 prosenttia työllisyysprosentiksi. Näin, jos teille käy tämä suullinen ehdotus, niin minä tämän näin tekisin, eikä sitä tarvitse sitten kirjallisesti enää esittää. Sitten näistä muista kompromissitarkistuksista, joista demarit eivät joihin demarit suoraan eivät äh, kuulu. Hyvin monet niistä kelpaavat meille ja äänestämme niiden puolesta. On kuitenkin muutamia eri mielipiteen eroavaisuuksia mielipiteissä, joita ei ole voitu poistaa. Varsinkin tuo laillinen ikä ja sitten tuon iän alittaminen työllisyyskysymyksissä näiden, puolistus, näiden kompromissien puolesta me emme äänestä. Nämä on tietysti menneet käsiteltäväksi myös muihin ryhmiin. Jotkut ja varsinkin tarkistus. J. Siitä voidaan äänestää erillisäänestyksenä tästä Jistä välitysratkaisuna. No niin, eiköhän tämä me äänestämme tästä osasta, jos siitä äänestetään siis osissa. Muussa tapauksessa emme äänestä, koska vaikuttaa siltä, että tässä yritetään saada sanottua kaikki, eikä se sitten ole ihan johdonmukaista. Näin Muuten huomauttaisin, että äänestämme tästä vaikka muutamissa kohdissa varmasti äänestämme sitten hivenen eriäväis, eriäväisesti kuin muut. No niin, kiitokset sitten Rova Lin ja sen jälkeen Bauer. Yes, thank you and thank you. Kiitoksia ja kiitoksia kovasti tästä työstä, mitä tässä on tehty. Olen ollut Aldessa varjoistena, tiedän kyllä kuinka paljon olet tässä työtä tehnyt ja olet käynyt läpi kaikki nämä tarkistukset, joita minäkin olen tehnyt valtava tehtävä. Ja mielestäni olet todellakin hyvin onnistunut kokoamaan yhteen monia kompromisseja, jotka ovat on hyväksytty. Kuitenkin pari eri mielestä minulla on kanssasi aivan erityisesti, mitä tulee syrjimättömyyteen 69 tarkistus, tietysti mietintö, joka meni läpi parlamentissa täysistunnossa. Siinä pyydettiin syrjimättömyysdirektiiviä itse asiassa. Se sai valtavan tuen parlamentilta, enemmistö tuen, samoin direktiiviluonnos, joten minä vain toistan tarvetta saada tällaisen direktiivin. Olen hyvin tietoinen näkemyksistä, näkemyksistäsi. Tämä ei ole mikään argumentti, mä haittaisin lainsäädäntö omaa maatasi. Mitä sitten tulee tähän toiseen asiaan? Itse asiassa suosittelisin tätä vastaan, koska pidän parempana tätä alkuperäistä kohtaa 13, joten teen sellaisen suosituksen, että äänestettäisiin kompromisseja vastaan, koska sinun sanamuotosi oli paljon parempi kuin tässä kompromississa. Sitten tarkist kompromissi en en ole kovinkaan tyytyväinen tähänkään, mutta vieläkin uskon, että jos se siitä sopii, että voisimme äänestää 20 tarkistuksesta niin lisäyksenä ehkä sihteeristä voisi tätä tarkastella, siis 120, voisiko 120 olla lisäyskompromississa N, ja silloin mielestäni tai sitä kannattaisi tarkastella, se liittyy mm, eläkeikään ja on tärkeää, että saamme ainakin osan tästä mukaan, jotta tämän kompromissiin en, en ollut mukaan tätä laatimassa, joten minun argumenttini on, että koska minun mietintön tarkistukseni ei mennyt kompromissiin, niin 120 voitaisiin äänestää lisäyksenä. Mitä tulee sitten? Vote against uh, B b vastaan pitäisi äänestää. Siis kuka kasvattaa lapset? Ei se kuulu meidän toimivaltuuteemme. Tietysti tämä ajatuksena on hyvä, mutta mielestäni se ei kuulu meidän toimivaltaamme puhua lasten kasvattamisesta tässä yhteydessä. T samoin on mielestäni asia, joka ei kuulu meidän toimialamme sekään, ja siksi suosittelisin, että minun ryhmäni äänestää sitä vastaan. 175 tarkistus. Jos tämä henkilö on täällä paikalla, joka sen on laatinut, Cornelissen, onko hän, onko Rova Cornelissen paikalla? Tai voisiko joku antaa minulle tietoa, mitä hän täällä tarkoittaa? Se korvaa perheen yhteensovittamisella. En ymmärrä tätä reconciliation-sanaa tässä englanninkielisessä tekstissä. Olisi varsin hyvä jo tietää, mitä tällä rekonsiliaatiolla tässä oikein tarkoitetaan sovittamisella, yhteensovittamisella. Tietysti olen avoin kuuntelemaan muita, jos, he, jos pystyn ymmärtämään heidän kauttaan, mitä tässä tarkoitan. Ymmärrän ehkä tämän tuntemuksen, siis pyrkimyksen, siis että ei ole kyse perheestä, perheestä vaan kaiken tyyppisistä muistakin suhteista, ei vain perinteistä perheestä, mutta myös tämä reconciliation-termi ei sano minulle yhtään mitään tässä mielessä, joten haluaisin hiukan opastusta. Kiitoksia siinä. Ja kiitoksia vielä tästä tehdystä työstä. Madame Bauer. Bauer, olkaa hyvä. mä ahol <clears throat> Linnason Jabba haittaa. Niin, minä jatkan siitä, mihin Rouva Lin äsken päätti. Minä olen toiminut naisten asianvaliokunnassa tästä esittelijänä työelämän yhdistämiskysymyksissä. Ja tämä on tämänkin tekstin ytimessä, koska naisten työnteko strategia 22 strategian mukaisesti ei voi toteutua, mikäli kaikki yhteiskunnan eri kerrokset eivät ota vakavasti tätä, ja erityisesti puhun nyt paikallistasoista lähtien aina hallinnon, keskushallintoon asti. Täytyy ryhtyä toimiin, todellisiin toimiin jotta voidaan vähentää perheen ja työn välistä jännitettä. On hyvin paljon vastuualueita, jotka tulevat naisille näistä kahdesta eri osa-alueesta elämässä ja näitä sitoumuksia tulisi pystyä vähentämään ja helpottamaan. Muussa tapauksessa ei voida nostattaa naisten työllisyyttä siten kuin 2020-strategia osoittaa. Minä olen hyvinkin samaa mieltä tämän koko hankkeen kanssa sinänsä. Tahtoisin kiittää myös herra Mannia tästä kaikesta tehdystä työstä. Ja nämä tarkistukset, jotka olemme tehneet, eivät sinänsä kuulu tähän kompromissiehdotukseen, mutta herra Mann pyrkii ottamaan ne kuitenkin huomioon. Ja haluaisin kiittääkin herra Mannia tästä mainiosta sen nimittäin löytämistyöstä. Kiitokset sitten Rova Morin, olkaapa hyvä. Je vais poursuivre... Euh, Jatkan tästä samasta, kun Mr. Power puhui. Tämän työn perusteella ja tarkistusten perusteella, joita on tehty täydentämään tätä tekstiä, jonka Thomas Mann on laatinut, joka sinänsä on aika täydellinen mutta tämän tekstin lisäksi on tarkistuksia, jotka usein viittaavat siihen, että perhe ja, ähm, ja työelämän yhdistäminen, joka nyt tietenkin on naisten työllisyyden yksi avainkysymyksistä ja Euroopassa myös yksi tavoitteista. Tänne on tullut sellainen tarkistus, jossa pyydetään, tai joka ei oikeastaan puhu mitenkään sitä palkkojen rajoittamisesta, vaan miten voidaan joustaa esimerkiksi työaikaa työajassa perheen edestä. Minusta vähän tuntuu, että jotkut näistä tarkistuksista kumuloituna pääsevät tähän tavoitteeseen, koska naisten työllisyyden takanahan on, on tietenkin urien tasapaino tasapainoisuus, tasa-arvoisuus. Luonnollisesti, luonnollisesti niiden takana on tietenkin palkan tasa-arvo, mutta sitä mukaan, kun tulee äitiyslomia ja lisää perhe, perheen huolehtimista, niin silloin urat eivät vastaa toisiaan. Ja sen takia haluaisin korostaa sitä, että Thomas Mann ottaisi mukaan tämän ajatuksen joistakin näistä tarkistuksista. Esimerkiksi mahdollisuus laittaa se kohtaan 178 sekä miesten että naisten osalta äh, Menritan tai johonkin muuhun tarkistukseen. Ehkä 185 äh, kohtaan 25. Mutta meidän pitää kuitenkin ymmärtää, tämä äh, ura, urien tasa-arvo, kun yritetään, yritetään yhteensovittamaan työ ja, äh, työ- ja perhe-elämää. Kiitos Thomas Mannille, joka on tehnyt ehdottoman hyvää työtä sellaisessa asiassa, joka meitä kaikkia on lähellä sydäntä ja, ja toivon, että voisimme saada mukaan tämän ajatuksen myös sinne tekstiin. Äh, Monsieur Chabnoch. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Tomasovi. Kiitokset. Minä haluaisin kiittää Tomasta oikein kovasti tästä hyvin merkittävästä työstä. Vanheneminen, väestön vanheneminen kovasti meitä keskusteluttaa ja myös tässä salissa. Ja myös avustajamme jatkavat tätä työtä myöhemmin. Väestön vanheneminen muuttaa maailmaa sellaisenaan kuin olemme siihen tottuneet, se tulee muuttumaan. Ja Thomas Mann on nyt tarjonnut meille mahdollisuuden no, keskustella tästäkin asiasta. Meidän täytyy miettiä oikeuksien tasapainoisuutta ja tasa-arvoisuutta kaikissa yhteiskunnissa ja erilaisissa järjestelmissä. Juuri nyt meidän poliittiset vastuunkantajamme joutuvat reagoimaan tähän ja myös toimimaan velvollisesti, velvollisuuden tuntuisesti tässä, mutta he eivät vielä tiedä, mitkä tehtävät heitä odottavat meidän täytyy pohtia erityisesti sosiaaliturvakysymyksiä ja näitä taloudellisia, taloudellisen edun, edun tavoittelua, ja joka vaatii sitten eläkejärjestelmien muutosta tietenkin, samoin kuin koko sosiaalipalvelujen tarjoamisjärjestelmän muokkaamista. Meidän täytyy pystyä auttamaan kaikki mahdollisin tavoin vanhenevaa väestöämme. Ja tietysti kyse on myös työelämän ja perheelämän yhtenäistämisestä ja myös sukupolvien välisestä yhtenäistämisestä ja kiinni kiitän kovasti Thomas Mania tästä tekstistä ja varsinkin yhteistyöstä. Kiitän. Euh, je vais donner la parole à monsieur le... Seuraavana esittelijälle puheenvuoro, mutta sitä ennen haluaisin tietoa, kertoa teille, että täällä mukana on lehtimiehiä salissa, jotka tekevät webdokkia meidän työstämme. Ja 120 tarkistus, johon Rova Lin jota Rova Lin pyysi hyväksymään lisänä tähän välitysehdotukseen N, niin sitä kai oli, ja että siihen alkuosa Linin lisäyksestä, joka minusta on ihan yhteensopiva, jossa sanotaan, että kun täytäntöönpanon EU-ssa sellaista lainsäädäntöä, joka kieltää ikään perustuvan syrjinnän työpaikalla, niin tätä siis, tämä siis lisätään ja sitten tuo toinen osa poistetaan. Ja tässä on sitten tämä toinen osa liittyy sitten eläkkeeseen, eläkkeelle lähtöön. Ja te ehdotatte, että se hyväksyttäisiin sellaisena. No niin, seuraavana esittelijä, olkaa hyvä. lopetetaan keskustelu sitten tähän. Ja, vielen Dank, liebe Kollegen. No niin, kiitoksia kaikille kollegoille myös hyväksymisestä. Minä uskon, että me yhdessä olemme saaneet aikaan hyvin mielenkiintoisen mietinnön, joka on uusi, koska tässä ei ole pelkästään vanhoista eikä erikseen nuorista, vaan yhdessä. Joten tämä on hyvin mielenkiintoinen ja varmasti johtaa sitten Strasbourgissa mielenkiintoiseen keskusteluun, ei toivottavasti enää maanantai-iltapäivällä, jolloin jolloin ei saada aikaa keskustelua eikä meillä ole puheaikaakaan silloin. Nämä Fransoisin äh, muutosehdotuksia voin, muut, tai tarkistukset voin hyväksyä lifelong learning ja siihen special. Voin, katsotaan nyt hieman nyt sitten sitä muotoilua, mutta ymmärsin ajatuksen. Sitten toisen osalta haluaisin katsoa, miten 55 prosenttia vähimmäismäärä viittasit siihen, että sitä pitäisi täydentää. On totta, että me mielellään haluaisimme, että tässä tulee naisten työllisyydestä parempia ja, ja katson, miten saisin tämän muotoiltua tämän ajatuksen tänne tekstiin. Ja sitten mitä tulee G-välitysehdotukseen, minä ymmärsin, että sitä me emme kaikki saada, voi, voi saada läpi, vaikka mielellään näin tekisimmekin, mutta kyllä me olemme saaneet aika hyvän muutosehdotuksen tästä. Sitten syrjinnän kielto ei periaatteessa ole mikään huono ajatus, mutta Tähän lisäksi pitäisi, jos tähän nyt tulisi jotain vielä säätelyä, tietenkin jollain, muulla tasolla Eurossa, Euroopassa pitäisi ehkä jäsenvaltioissa saada täytäntöönpantua nämä jo olemassa olevat säännöt. Eihän kukaan voi sanoa, että meillä ei ole tästä absoluuttista yhteisymmärrystä mutta sanoit, että 13 Thomas Mannilta on hyväksyttävissä, mutta ei ole selvä. Kirjaan tämän ylös, näinhän kompromisseja tehdään, pitää antaa ja pitää, jotta saa Pitää antaa ja ottaa. Ja uskon, että tämä käy. Tämä kompromissi on nyt sitten hyväksytty, niin minä en kamalan mielelläni omaani vedä pois. N 120 siihen lisätään. Minä olin jo monta päivää miettinyt ja ehkä tänä iltapäivänä voidaan keskustella asiasta. Ja 175, äh, siihenhän Edi Bauer viittasi, Eh, yhteensovittaminen, siis perhe- ja työelämän yhteensovittaminen. Ja naisasioiden valiokunnasta tästä on keskusteltu ja käsittääkseni sieltä voi, saatiin hyväksyttävä ehdotus. Ja kollega Moranille, katson mitä voimme tehdä. 78 eh, eh, ja siellä siis halusitte, että otetaan mukaan tällainen työurien tasa-arvo. Milan, kiitos tästä tuesta. Ja mitä nyt sitten koskee näitä palveluita, niin tiedät tietenkin lääkärinä, mitä kaikkia, miten kaikkia joutuu joustamaan. A120 jätettäisiin miten, se, mitä puheenjohtaja ehdotti. Me katson tätä vielä, mutta mä uskon, että tässä on hyvä pohja työlle. Merci beaucoup, euh, monsieur le rapporteur. Donc, sur cette... Kiitokset esittelijä. Niin, huominen äänestyksemme varmaan kulkee mitä parhaiten se, äänestetään, se järjestetään siis huomenna aamupäivän kokouksessamme. Nyt me sitten menemme kiinnostuslistan kohtaan viisi ja siitä siinä antaisin David Kasalle puheenvuoron. Hän esittelee nyt meille tätä, näistä, näitä 40 tarkistusta, jotka on tehty, ja myös niitä kahta välitysratkaisua, jotka hän on voi laatinut. Kyse on tekstistä, josta me periaatteessa äänestämme myös huomenna, jos kaikki hyvin sujuu. Tänään me kanssa käsittelemme, keskustelemme lopullisesti tästä tekstistä. Komissiohan juuri nyt tänään aikoo monia ehdotuksia käydä läpi juuri taloushallintoasioissa. Ja Brysselin kaupungin, kaupungin kaduillahan on tuo mielenosoitus käynnissä ja näin kaikki hallinto saa tästä tietää. Ja Feijon teksti siis olisi syytä hyväksyä nyt neljäs tai viides päivä lokakuussa, lokakuuta ja se on oikein hyvä vaikutusmahdollisuus, joten herra Kaasa, olkaapa hyvä. Grazie, President. Qabel ehm, xejn ehm, niddejja nitkellem waqt li jkollna rappreżentanti tal-medja ehm, preżenti hawnhekk. oikeasti halua puhua, koska täällä on journalisteja paikalla. En kuitenkaan usko, että meillä on suutta vaikuttaa tähän että Me ehdotimme toista aihetta, emmekä saaneet tilaisuutta selittää meidän kantamme työjärjestyspuheenvuorossa. Tätä en voi mitenkään hyväksyä, rouva puheenjohtaja. Minä toivon, että näin ei toistu, koska ei ole oikein, että puheenjohtaja ei kuuntele meidän työjärjestyksiämme. Olisimme haineet, halunnut lisätä yhden kohdan vielä, jos ettekä antaneet meidän näin tehdä, eikä voi sitä hyväksyä. Niin kuin siis on tietysti tärkeää, että minun mietinnöstäni tänään keskustella Meillä on ollut paljon tarkistuksia, joita tehdään lausuntoon. Ja suurimman osan niistä toivotan tervetulleeksi tarkistukset, joita on jätetty tuovat lisäarvoa lausunnolle, niin olen erittäin iloinen, että olen pystynyt tuke- tukemaan niitä kannattamaan niitä. Nyt olemme voineet saada aikaan kompromisseja Vagruunin, Konratin ja muiden tarkistuksista kohdasta kolme koskien budjetin arviointia. Ja tässä mielessä me olemme samaa mieltä, että tällainen arviointi arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon sosiaaliturva ja eläkejärjestelmät. Meidän pitää varmistaa, että järjestelmät, jotka eivät ole pelkästään kestävällä pohjalla, vaan että ne ovat myös asianmukaisia ja turvallisia EUn kansalaisille. Mitä tulee sitten kohtaan seitsemän koskien sanktiojärjestelmää? Kom- mm, Tämä on hiukan haastavampi kysymys. Neuvottelun tulokset sanktiojärjestelmästä, niissä pitäisi sulkea pois rakennerahastot. Mm. Ja tänään pitäisi rajoittua pelkästään koulutukseen ja ammattikoulutukseen. Tämän lisäksi sanktion, sanktiojärjestelmiin pitäisi estää jäsenvaltioita demokraattisesti osallistumasta päätöksentekoprosessiin. Olen iloinen tähän, tyytyväinen tähän kompromissiin ja toivon, että valiokunta lähettää tätä kautta vahvan viestin asiasta. Me olemme saaneet myös muita tarkistuksia, jotka selventävät kantaamme luettelointi to, menettelytavoista. Toivottavasti se ei pitkään, pitkä aikavälillä haittaa kas, kestävää kasvua. Tähän otettu myös toinen kohta, jossa pyydetään uskottavia tilastoja, jotka liittyvät työllisyyteen, ja jotta näitä sitten esitettäisiin aina ajoissa, hyvissä ajoin. Ja se tämän tarpeeksi aikaa ei ole riittävästi. Jo, joten on ehkä parempi lopettaa tähän. Ja kiitän vain varjoesittelijöitä heidän tuestaan ja kaikkia muitakin kollegojani tässä valiokunnassa. Ja odotan sitten saavani kuulla kommentteja teiltä. Kiitos. Kiitokset esittelijä. Meillä on aikaa teidän argumenttienne kuulla. Kiitän tästä ensimmäisestä näkemyksestä. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Jos ei hyvää asiakirjaa ole työn perustana, niin, niin on hyvin vaikea asiasta tehdä tarkistuksia, jotka ehkä sitten olisivat myös hyödyllisiä. Haluaisin kiittää myös muita mukana olleita varjoesittelijöitä. Meillä oli erinomainen yhteistyö tämän asian tiimoilta. Olen hyvin tyytyväinen tarkistukseen, valitusehdotukseen kaksi, jossa viitataan taloudellisen hallinnon sosiaaliseen ulottuvuuteen. Minusta on myös hyvin tärkeää korostaa sellaisia kohtia, joita puheenjohtajakin näissä yhteisissä tarkistuksissa toi esille, joihin kuuluu työllisyystavoitteet, puitteet parempi, kansan, kansallisten lähestymisohjelmien koordinointi, sen huomioiminen, mitä 2020 strategiassa ja työllisyyssuuntaviivoissa tuodaan esille, on myös hyvin tärkeää pystyä ottaa, e, ottamaan esille tämän sopimuksen horisontaalinen sosiaalinen lauseke. Mitä taas sitten tulee seuraamuksille, seuraamusten osalta, niin tämä välitysehdotus käsittääkseni käsittelee sitä erittäin hyvin ja uskon, että optimistisena voimme odottaa, että asia selviää. Tämä sosiaalinen ulottuvuus pitäisi saada mukaan ja, ja sosiaaliset äh, vaikutukset pitäisi jollain tavalla saada sovi, äh, sovellettua tähän korkean työllisyyden tavoitteeseen. Minun kantani menettelystä nyt on se seuraavanlainen. Kun tilanne on hyvin kriittinen, niin kuin tänään, niin meidän täytyy varmistaa, että sisältö tai substanssi kuitenkin menee äh, menettelytapojen edelle. Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Euh, monsieur euh, Elmer, puis Monsieur Grossman. Monsieur Elmer. Herra Elmer, olkaa. Uh, thank you, Madam Chairman. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä en sanoa, että olen pitkälti samaa mieltä kollegani kanssa, joka oli hiukan huolestunut teidän jyrkästä tavastanne johtaa tätä kokousta. Nyt sitten tähän aiheeseen, herra Kasan mietintöön. Täällä on paljonkin sellaista, mistä, mitä voitaisiin kommentoida, enkä halua käyttää liikaa tähän aikaan, joten käyn läpi, jos sallitte, vain paria kolmea tarkistusta Erityisesti panen merkille tarkistuksen numero neljä, jossa sanotaan, että kun eurooppalainen malli on plussaa ja hyväksi meille ajatellen maailman kilpailussa, oli olin lukee sen tällaista ja minun täytyy sanoa, että minun piti hetken ajan ajatella ja varmistaa, että rillit olivat päässä. Uskommeko todellakin, että eurooppalainen sosiaalinen malli on joku S maailman kilpailutilanteessa? Eurooppalainen sosiaalimalli nostaa työ, yksikkö, työvoiman kustannuksia EU-ssa ja, ja lisää hyvinvointimaksuja. Niin tästähän voitaisiin keskustella, onko tämä hyvä asia, kannattaako tämä hinta maksaa. Jotkut ovat jotakin mieltä, toiset olisivat toista mieltä täällä. Mutta että sanotaan, että se on siis etu kilpailussa nostaa työn kustannuksia EU-ssa, niin kyllä se suoraan sanottuna osoittaa taloudellista lukutaidottomuutta. Tämä on uskomattomin asia, mitä tässä parlamentissa olen pitkään aikaan lukenut. Ja nyt sitten, jos sallitte tarkistuksen 22, jos ehdotan, että me perustamme korkeatason ryhmän, jota komissio johtaa, joka taistelee so- sosiaaliturvan rikoksia va- petoksia vastaan, niin tässähän vaaditaan jonkinlaista Euroopan tason työllisyystasia, joka kiertää jäsenvaltioissa ja sanelee näkemyksiään siellä. Tämähän on aivan uskomattoman järkyttävä ehdotus puhumattakaan siitä, että se luo yhä enemmän ja enemmän turhaa elimiä ja järjestöjä, jotka valvovat kaikkea ja joka ikistä. Mutta ehkä yksi kaikkein huolestuttavinta on tämä 25, jotta saataisiin koordinointia palkkapolitiikassa EUn tasolla. No viimeinen asia, mitä Euroopassa haluamme, jos haluamme, että jäsenvaltiot olisivat kilpailukykyisiä, olisi koordinoida palkkapolitiikkaa. Itse asiassa mehän nyt olemme siirtämässä toimintaamme alhaisemman palkkatason maihin ja sitten Suomessa teemme sellaisia sääntöjä, jotka estävät teitä vaurastumasta ettekä voi kilpailla Euroopan markkinoilla, koska me emme salli sitä, että te käytätte yhtä peruskilpailuetuanne, joka on tämä alempi palkkataso. Ja se huolestuttaa kyllä minua. Pyydän anteeksi, jos tässä toistan itseään, mutta aina täällä sanon, että niin paljon siitä, mitä me teemme, ei liity työllisyyteen, vaan työttömyyteen ja EU on tässä äärimmäisen hyvä luomassa työttömyyttä, eikä kovinkaan hyvin pysty luomaan uusia työmahdollisuuksia. Kiitoksia. Nyt Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Kasa työstä. Hän on tehnyt hyvän ehdotuksen, joka joka hyvin heijastelee Ekon valiokunnassakin esille tulleita. On hyvin tärkeää saada vahvistettua tätä vakauspakettia ja kasvupakettia. Ja, ja tärkeää, että sitten nämä saadut kehitykset ja aikaansaatu kasvu myös jatkuu. Tämä kasvun vakaus perustuu jäsenvaltioiden taloudellisiin tilastoihin, mitään muita kriteereitä, kuten ympäristökriteereitä, joita joissakin eh, tarkistuksissa eh, eh, ehdotetaan, ja että sitten tehtäisiin tämmöisiä poikkeuksia lyhytaikaisten näennäistoimien kannalta, niin ei ole hyvä. Sosiaalimaksut ja, ja, ja eläkkeet meidän pitää jossain vaiheessa pystyä maksamaan tulevaisuudessa ja senpä takia on tärkeää, että tätä nettovelkaantumista e-, ehkäistään ja toivottavasti, että tulevaisuudessa emme ole näitä tällä tavalla velkaantuneita. Me ajattelemme, että pitää ongelmat ratkaista uusilla veloilla, mutta eihän tämä toimi näin. Ja nyt pitäisi huolehtia siitä, että ylivelkaantuminen ei kasva entisestään ja että jatkossa myös meillä on olemassa eurooppalainen sosiaalimalli, joka, joka meillä, josta meillä on varaa maksaa. Ja on sellaisia äh, tarkistuksia, jotka viittaavat siihen, että budjettien konsolidointu vaikuttaisi heikentävästi äh, sosiaaliturvaan, mutta pitkällä tähtäimellä budjetti budjettien konsolidointi on ehdoton edellytys. Amerikkalaiset ovat sen huomanneet nyt ja senpä takia yksinkertaistamme elämäämme, jos nyt sitten koitamme konsolidoida äh, aiemmin mieluummin kuin myöhemmin. Nämä asiantuntijat, joita, joihin on viitattu tarkistuksissa, eivät varmasti tätä ongelmaa pysty ratkaisemaan. Ja näistä syistä valittelen sitä, että minä en kompromissi seitsemää voi hyväksyä koska siinä on liian paljon poikkeuksia nykyisessä äh, versiossaan. Kiitän kuitenkin herra Kasa siitä, että hän tulee vastaan ja on äh, osoittanut joustavuutta neuvotteluissa, jotta tätä, näitä kompromisseja saadaan hyväksyttyä. Lopuksi minä olen myös sitä vastaan, että eurooppalaista palkkapolitiikkaa koordinoitaisiin Euroopan tasolla, niin kuin joku ehdottaa. Palkat, hyvät naiset ja herrat, riippuvat AY-neuvotteluista ja senpä takia EU ja hallituskaan ei näihin voi puuttua. kaikki muu johtaa umpikuvaan, umpikujaan. Haluan Haakinin eh, tarkistusta tukea, että nämä eh, jotkut sanktiot otetaan käyttöön eh, työ, ennen kuin niitä voidaan soveltaa. Kiitos. Herra Rosa, olkaa hyvä sitten Kasteks. Onko muita Puheenvuoron pyytäjä ilmeisesti ei. Nyt herra Rosa, olkaa hyvä. Okay, uh, thanks, thanks very much. Um, uh... Kiitoksia. Mielestäni on todellakin merkittävää, että keskustelemme tästä lausunnosta päivänä, jona komissio on er- tehnyt kuudennen ehdotuksensa taloushallinnosta siinähän meillä parlamentissa on yhteispäätösoikeus ja meitä tullaan myös konsultoimaan. Ja on tärkeää tämän takia, mielestäni, että annamme sellaista viestiä tästä valiokunnasta ainakin komission suuntaan, että ei ole mahdollista saada aikaan ihmisarvoista yhteiskuntaa, joka perustuu pelkästään sille ajatukselle, että vajeet on ja lainanotto on linjassa suhteessa johonkin keinotekoiseen kriteeriin. En nyt väitä, että vaje olisi hyväksi, vaan sanon, että velan, mutta täytyy ottaa silti huomioon se seikka, että eurooppalainen yhteiskunta on myös tärkeä, ei pelkästään Euroopan talous. Ja sellaiset argumentit, joita täällä kaksi aikaisempaa puhujaa esittivät, eivät kyllä heijastele kriisin syiden todellisuutta ja kun puhutaan sitten taloudellisesta lukutaidottomuudesta, niiden suunnat, jotka ovat puolustaneet koko parlamenttikaudessa toimisensa ajan tällaista sääntelemättömyyttä. Ja sehän meidät on tähän hirvittävään jamaan saanut, että mitään sääntelyä ei ole ollut olemassa. Jotkut maat ovat, äh, horjuvat äh, konkurssin partaalla, ei sen takia, että ovat käyttäneet itsevaroja, vaan että pankit ovat tuhlanneet rahaa ja toimielimet, instituutit, jotka ovat oikeastaan äh, ryöstäneet Euroopan ihmisen tulevaisuuden. Mielestäni tämä on todellakin järkyttävä kuulla tämän tyyppisiä argumentteja täällä. Me tarvitsemme tasapainoista Eurooppaa eurooppalaista taloutta, jos otetaan huomioon kansalaisten tai tarpeet, kunnolliset sosiaalipalvelut. Ja väittäisin, että niin, kun nyt olen tätä komission tuosta lukenut tänään jonkin verran, niin ei siellä mennä tarpeeksi pitkälle, mitä tulee tällaisen tasapainon saavuttamiseen, saavuttamiseen tai tarvitsen. Ei riitä, että puhutaan vain siitä, että meidän täytyy saada vähennettyä vajeet kolmeen prosenttiin BKTsta – tietyssä määrässä vuosia ja hittoako sitten siitä, mitä se vaikuttaa ihmisten elintasoon, koulutukseen, lastenhoitoon ja niin edelleen ja niin edelleen. Miten tämä kaikki vaikuttaa? Joten odotan kyllä eloisaa keskustelua siitä, sen pohjalta, mitä komissio tänään ehdottaa ja todellakin mitä tulee meidän ryhmäämme, niin SD-ryhmään nämä ehdotukset eivät riittämättömiä. Jos he haluavat nopean asiakaston täällä parlamentissa, niin heidän kyllä pitää valmistautua kompromisseihin. Kiitoksia. No niin, nyt tässä on puheenvuoron liettelo päättynyt, joten esittelijä voinee päättää keskustelun. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on paljon tarkistuksia ja sitten minun pitää tehdä nyt kompromissien osaltakin jonkun näistä johtopäätöksistä. Niin kuin herra Helmer sanoi, äh, mainitsi tarkistuksen 25 siitä, miten palkkapolitiikkaa koordinoidaan. minä äh, äänestäisin sen vas- sitä vastaan. Äh, tarkistus neljä Rova Peresiltä puheenjohtajalta eurooppalainen sosiaalimalli on tässä hieman epätarkka ei ole olemassa tällaista eurooppalaista, sinänsä eurooppalaista sosiaalista mallia, mutta ei se varmasti tätä mietintöä nyt kaadakaan. Minä mietin, että sitä voisin, josko voisin sen hyväksyä. Mutta jos kaikki nyt laitettaisiin yhteen, niin tämä on hyvä mietintö kaikki ne, kaikki ne tarkistuksineen – tätä lausuntoa varmasti nyt sitten viime päivinä ja viime tunteina on elänyt aika lailla ja toivon, että huomenna aamulla tästä saadaan aikaa hyvä tulos. Kiitokset esittelijä. No niin, tästä siis äänestetään huomenna tästä teidän tekstistänne. Ja se, sitten tuolla talousasiainvaliokunnassa otetaan huomioon. Nyt on käsitelty tämä asia esityslistalla, joten ehdotankin siirtymistä seuraavaan esityksistä kohtaan, kohtaan kuusi. Saamme tänne tutkimuksen kirjoittajat paikalle, ne tutkimuksen, jota me pyysimme tästä sosiaalisesta suojelusta, sosiaaliturvasta nyky tilanteessa. Helmer ehkä varmaan saa nyt vastauksen tähän kysymykseensä. Me palaamme näihin asioihin varmasti sitten myöhemmin. Kiitän kaikkia näitä tutkimuksen telemiä, Werneria, Tomasi, Leonia, Martin Gerardia ja Matias Dolcia tästä osallistumisesta meidän työhömme. Ja nyt annan Werner Aishoftille puheenvuoron. Hän voi esitellä tätä tutkimusta nyt meille. Olkaapa hyvä. Okay, thank you very much. Uh, dear chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ikävä kyllä herra Leoni ei päässyt Brysselin johtuen lakosta, mutta joka tapauksessa me pystymme antamaan, pitämään tämän esityksemme sosiaalisesta suojelusta taloudellisena vakauttajana. Tämä on teidän tilaamanne tilaisuus ja lähes täydellinen. What is known about the analysoidaan, mitä tiedetään sosiaalisen suojan roolista, sosiaaliturvajärjestelmän roolista ja äh, lisätoimista, joihin ryhdyttiin tässä kriisissä työmarkkinoilla ja koko taloudessa yleensäkin mietintöä. Tässä tässä raportissa ensin tiivistetään nämä löydökset roolista, joka sosiaaliturvalla on vakauttajana taloudessa ja minkälaista merkitystä sosiaalipolitiikalla politiikoilla on. Erityisesti osoitetaan, että se on paljon tehokkaampaa ja tärkeämpää vakauttamistehtävässä kuin muissa harkinnanvalaisissa finanssipoliittisessa kysymyksessä. Tässä tehdään ero harkinnanvaraisten toimien ja automaattisen stabilaation välillä. Automaattiset vakauttajat rakentuvat sosiaaliturvajärjestelmät, minimi, tuki, turva, tuloverotus, työttömyysturva ja taas nämä harkinnanvaraiset keinot otetaan käyttöön tämän hetkisen kriisin aikana esimerkiksi, jolla vakautetaan sitten kansantaloutta ja meidän tuloksemme osoittavat myös kaksi kolmasosaa harkinnanvaraisista mietinnöistä, äh, toimenpiteistä liittyi sosiaaliturvakysymyksiin. EU-jäsenvaltiot ovat mielestäni toimineet varsin ripeästi ja varsin kattavasti myös ovat reagoineet kielteisen vaikutuksen, joka on syntynyt taloudesta lamasta, miten se on vaikuttanut työllisyyteen, työmarkkinoihin ja talouteen. Tämä on myös hyvä uutinen, kun ajatellaan, kun harjoitetaan tällaista härkinvaista toimintaa aika huomattavassa lamatilanteessa. Raportista löytyy aika kattava kuvaus harkinnanvaraisista toimista, joihin 2008-2010 ryhdyttiin. Aivan erityisesti viitataan sosiaalipolitiikkoihin, työttömyyskorvauksiin ja niistä on tehty hiukan runsaampia, mitä tulee aktiivisiin työmarkkinapolitiikkoihin, joita on tarkistettu useissakin eri maissa. Niistä on tehty kattavampia, samoin huomattaviin toimiin on ryhdytty veronvähennyksissä – ja myös on laskettu työn kustannuksia, jotta pystyttiin vakauttamaan työmarkkinoita, joten saatte tästä tällaisen yleiskuvauksen. Ja tämän lisäksi tässä on arvio vaikutuksista, joita harkinnanvaraisilla toimilla on ollut BKTn kehitykseen EU-jäsenvaltioissa samoin kuin työllisyyteen aivan erityisen vahva vaikutus huomataan, kun otetaan huomioon interaktio eri toimien välillä. EUn e sisältämää tuo lisäarvoa. Tämä johtuu siitä, että on vastavuoroisuutta avoimien talouksien kesken EUn sisällä, siis sisämarkkinoilla, joten Tämä tekee politiikoista paljon tehokkaampia kuin vain se, että yrittää täytäntöönpanna toimenpiteitä eristyneissä tilanteissa. Voidaan myös nähdä, että harkinnanvaraiset toimet auttavat vakauttamaan työpaikkoja, pystyvät luomaan myös lisätyöpaikkoja kriisin aikana tällä hetkellä ja Yksi huomattava aihe, mitä tulee harkinnanvaraisiin toimiin, on tietenkin ajoitus päätösten teko, miten niitä toteutetaan käytännössä ja Tämä on se osuus, jota kollegani Martin tässä vasemmalla puolella niin tulee käsittelemään. Martin. Um, considering time... Kiitos Martin. Niin näiden harkinnanvaraisten toimien ajoituksen osalta on tärkeää ottaa huomioon, että ne stimuloivat toisaalta oikeaan aikaan, mutta toisaalta väliaikaisesti, eli niitä ei saada ajatella pysyviksi, vaan niiden tarkoituksena on vain stimuloida äh, taantumasta pois kasvun tielle. On sellaisia äh, ajoitukseen liittyviä kysymyksiä, koska nämä harkinta, harkinnanvaltaiset äh, toimet liittyvät ajoitukseen, eli mitä puutteita on, kun tällaista harkinnanvaltaista politiikkaa toimenpannaan. Aika saattaa, kestää, saattaa viedä aika pitkän aikaa ennen kuin näillä on vaikutukset nähtävissä enemmän aikaa kuin muilla vakauttavilla tekijöillä. Me olemme katsoneet tätä ajankulumista. Tämä on Euroopan osalta, Euroopan stimulaation osalta ollut monissa maissa ongelmallinen. Ja tulokset kuitenkin ovat aika positiiviset eurooppalaisten harkinnan varaisten toimien osalta. Ja nyt näkyy poliittisessa projektissa, että tässä on erilaisia aika aika viiveitä esimerkiksi päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon nähden ja hyvin usein tämä on aika lyhyt verrattuna kriisin kestoon. Ajoituksellisesti nämä olivat siis väliaikaisia, koska suurimmalla osalla oli määräinen aika, toiminta-aika, eikä tarkoituksena ollutkaan, että ne jatkuvat sen jälkeen päästy. Tämä on taulukko, jossa näytetään eri vuodet, milloin näihin, nämä toimet täytäntöön pantiin, ja sitten näkyy suurin osa toimista oli jo käytössä 2009 ja, ja viimeistään 2010. Ja nyt sitten täytäntöönpanon osalta, miten sitten näitä Eh, harkinnanvaraisia toimia vähitellen lopetellaan. Olemme katsoneet Belgian ja Alankomaiden tapausta ja tuntuu siltä, että vähittäinen poistaminen, vaikka sitä etukäteen on suunniteltu, ei ole niin eh, eh, helppo toteuttaa kuin, kun ajateltu. Molemmissa maissa näitä toimia on itse asiassa jatkettu pidempään kuin suunniteltu. Tämä johtuu periaatteessa siitä, että kriisi jatkuu e-, e-, edelleenkin ja että on sitten muita ongelmia. Poliittinen konteksti luonnollisesti liittyy näihin harkinnan varaisiin toimiin, joka tämä pitää aina ottaa huomioon. Kaiken kaikkiaan sitten tässä oli kyse hyvin ajoitetusta stimuluksesta, mutta kuitenkin sen lopettamisvaihe on nyt hieman pitkittymässä suunnitellusta. E, EUn ja USAn tilanteen vertailuun sitten annan kollegalleni puheenvuoron. Thank you, Martin. Um... Kiitoksia, Martin. Mennään jatkaan automaattisista vakauttajista. Ja toin vastoin, kun harkinnanvarainen finanssipoliittinen toiminta ei tässä ei ole sellaista ongelmaa, joka liittyy ajoittamiseen, koska yksi piirre automaattisessa vakauttamisessa on, että ne toimivat niin kuin voidaan kuvitella automaattisesti luonnostaan, ja näin tapahtuu sitten eri kanavien kautta. Toisaalta on jonkinlaista edistykset joissakin maissa sitten taas työttömyys ja työttömyyskorvauksia, jotka toimivat automaattisesti silloin, kun tarvetta on. Tämä on käyttöön. Hiljattain tutkimuksessa viittasimme määrää ja mistä nämä stabilisaattorit kokoontuvat koko, muodostuvat euroalueella ja tässä tutkimuksessa keskitymme kahden tyyppisiin tuloihin. Ensinnäkin olemme ottaneet huomioon tällaisen tulosokin. Varat talouksessa vähensivät 5 prosentilla, sitten otimme huomioon tällaisen sokin, jonka liittyy työttömyyteen. Työttömyys nousi 5 prosentilla. Ja sitten metodista, mikrosimulaatiomallit Euroopan maissa. Tämä on yleiseurooppalainen malli, ja sitten USA on oma mallinsa. Nämä mallit periaatteessa ovat välineitä, jotta voidaan ottaa huomioon tämä tulosokki ja miten se sitten näkyy käytettävissä varoissa. Ja pystymme laskemaan käytettävät varat stabilaation kautta, jota tapahtuu sitten, kun tällaisia, tällaisia suuria sokkeja tulee tulotasossa, ja sitten mitä tulee tuloksiin, ja verrataan ensin näitä tulosokkeja. Vasemmalla puolella huomaamme, että osa täältä on tässä tulon vakautta ja 38 prosenttia EU:ssa ja 32 prosenttia USAssa, joten tämä kerroin näyttää kuinka paljon tietty shokki, miten se voidaan ottaa vastaan tavallaan järjestelmän kautta, joka on saatu aikaan. Sitten ero, joka on vain 6 prosenttiyksikköä, on yllättävän alhainen, koska yleensä Tätä pidetään korkeampana huomattavasti EU kuin USAssa. Meidän tuloksemme eh, muuttuvat tätä oletusta hiukan. Sitten työttömyys, shokki. Huomaamme, että ero USA ja Euroopan välillä lisääntyy huomattavasti. Nyt on tämä vakauttaminen, joka 47 prosenttia, joka liittyy tulotason vakauttamiseen vain 34 prosenttia USAssa. Ja selvästikin työttömyyskorvauksilla on huomattava rooli mitä tulee käytettävien varojen vakauttamiseen Euroopassa. Ne yksin ottavat kattavat 90 prosenttia sokista työttömyyden kohdalla EU-ssa. USAssa vastaava luku on vain 7 prosenttia. Sitten mm, maajakaumaan huomaamme, että automaattisen vakauttajien määrä vaihtelee huomattavasti Euroopan maiden kesken on huomattavasti heterogeenisuutta. Yleensä automaattiset stabilisaattorit tai huomaamme, että tällaiset vakauttajat ovat aika alhaisella tasolla Etelän ja Itäisen Euroopan maissa. Se on yllättävää ainakin ajatellen äh, vakuutuksia, koska yleensähän silloin äh, taloudet ovat haavoittuvaisia eri sokeissa. Automaattiset vakuutet ovat aika vahvoja Pohjoismaissa, erittäin vahvaa tämä on Tanskassa, pystytään vastaamaan näihin shokkeihin, mutta sama koskee joitakin Länsi-Euroopan maita. Sitten politiikan, poliittiset vaikutukset työssämme huomaamme, että työttömyyskorvaukset ovat varsin tärkeitä. Se ovat pitkälti eroja USA ja Euroopan välillä ja automaattiset vakauttajat ovat varsin vaihtelevia Euroopassa. Yksi relevantti kysymys onko automaattinen stabilointi aina parempi asia. Taloustieteilijöinä me tietysti selvästi voimme todeta, tai me tiedämme, että verot ja edut vaikuttavat myös vähän mm, karkottavalla tavalla, siksi on, on, ei voida väittää tätä pelkästään myönteisenä tuloksena. Sitten finanssipoliittiset rajoitteet, mitä tässä analysoimme, Joissakin maissa, jos ei ole budjettirajoituksia kriisin aikana johtuen harkinnanvaraisista toimista, joihin ne ovat ryhtyneet yksi tulos tässä analyysissä on ollut se, että on tällainen kielteinen suhde velkatason ja budjettivajeen välillä, joka oli vallalla ennen kriisiä, ja sitten taas harkinnanvaraiset toimet ovat tässä toisaalla ja niiden määrä. Tämä osoittaa, että joillakin jotkut maat ovat olleet vaikeuksissa, ovat rajoittaneet toimintaansa ja sitten kriisin aikana vajeet ovat parantuneet dramaattisesti use- lähes kaikissa maissa johtuen talouskriisistä. Siksi voidaan vetää sellainen johtopäätös, että eh, ilmiö viime vuosina ei pysty toistumaan tulevina vuosina. Se tulee myös selväksi, jos otetaan huomioon seuraava kuva, jossa näytämme ennusteita vuodelle 2015 ja siinä siitä voimme nähdä, että on monia maita, joiden budjettivajeet on lähellä 5 prosenttia ja velka lähellä 100 prosenttia. Ja sitten seuraavaan. Um. Kiitos Mattias. Niin meitä pyydettiin myös analysoimaan sitä, mikä eri työttömyys turva järjestelmillä on erilaisiin sosiotaloudellisiin ryhmiin ja, ja erilaisiin työsop- erilaisilla työsopimuksilla oleviin. Tässä on ensinnäkin kysymys pääsystä työttömyysturvaan, jos on erilainen työ, työ tai työ, työsopimus tai työhistoria ja sellaiset mihin sitten oli päädytty ennen kriisiä. Työttömyysturva on paljon parempi tietenkin kuin minimipalkkajärjestelmä ja erityisesti niissä maissa, joissa ei ole olemassa minimipalkkatukea, niin heillä sosiaaliturvan alalla on vajeita tällä, tämän kriisin seurauksena. Ja sellaiset, jotka ovat alttiimpia työttömyyden riskille, ovat ne, joilla, jotka ovat myös vähiten suojattuja. Ainakin näin useissa unionin maissa on. Tätä analysoidaan sitten lisäksi vielä, mikä ero on tässä eurooppalaisessa kahtien jakautuneisuudessa, määräaikaisten sopimus, työsopimusten lisääntymisessä ja miten työttömyysturva voidaan poistaa sellaisilta, jotka ovat muutenkin jo vaikeassa asemassa. Tämä erityisesti etelä-eurooppalaisissa maissa, joissa työttömyysturvaa ei tarjota sellaisille, jotka koskevat minimipalkka, joilla on oikeus minimipalkkajärjestelmään. Positiivinen toimenpide, joka kriisin aikana on otettu käyttöön, liittyen lyhyisiin työsuhteisiin. Määräaikaiset työsuhteet eivät hyödy tällaisista lyhytaikaisista järjestelyistä valitettavasti. Nyt sitten johtopäätöksemme ja ehdotuksemme, jotka tästä tutkimuksestaan. Ensinnäkin voimme osoittaa, että automaattinen ja harkinnanvaraiset toimet voivat vakauttaa taloutta ja lieventää yhteiskunnallisia äh, kriisin seurauksia. On tietenkin joitakin verorajoitteita, jotka tähän liittyvät, mutta tulon vakautta, tulotason vakauttaminen ei ole symmetrinen joka hyödyttäisi kaikkia samalla tavalla, jotka ovat työmarkkinoilla. Sellaiset, jotka ovat esimerkiksi määräaikaisilla työsopimuksilla tai, tai vuokratyövoimaa tai yrittäjiä tai muuta, jotka ovat vähemmän sitten mukana integroituneina tähän sosiaaliturvajärjestelmään tai työttömyysturvajärjestelmään. Ja tätä kautta pitäisi saada aikaan tämmöinen automaattinen äh, vakauttamisjärjestelmä niin, että voidaan vaikuttaa äh, työttömyysturvan äh, soveltamiseen laajemmin kuin tällä, tällä hetkellä. Tämä on hyvin tärkeä asia joissakin jäsenvaltioissa erityisesti. Toinen tuloksemme on se, että automaattinen vakauttaminen on positiivinen, mutta sillä on hintansa ja pitää olla hyvin varovainen niitä suunnitellessa, koska pitää huomata, että sillä on myös verovaikutuksia ja kannustin kannustimen vaikutuksia. Sitten nämä harkinnanvaraiset toimet, niihinkin liittyy tietty hinta. Mm, ja ehkä joitakin kannustimia, jotka liittyvät rakennemuutoksiin, jotka kriisin aikana vaan korostuvat. Yksi asia, jota voitaisiin ottaa huomioida, että nämä harkinnanvaraiset liittyvät tiettyihin objektiivisiin mittareisiin, kuten esimerkiksi työttömyyden kasvu tai BKT-muutokset, ja joihin sitten tällaisella harkinnanvaraisella toimella voitaisiin ajoissa puuttua kuitenkin niin, että näitä toimia ei sitten pitkitetä liian pitkään. Mitä sitten tulee tähän eurooppalaisen tasoon ja Euroopan parlamenttiin, niin uskon, että, että Euroopan tasolla on tietty mahdollisuus ehkä pyytää jäsenvaltioille, jäsenvaltioilta riittävää työttömyysturvajärjestelmää, eh, katsoa myös täältä käsin, minkälaiset ovat eurooppalaiset työmarkkinat. On hyvin tärkeää myös, että saadaan sellainen järjestelmä, jossa nämä automaattiset vakauttajat ovat olemassa silloin, kun kriisi iskee, jotta voitaisiin näitä aikaviiveitä pienentää eh, näiden harkinnanvaraisten toimien kohdalla. Olisi varmasti hyödyllistä myös arvioida, miten Euroopan talous ja Euroopan työmarkkinat kehittyvät, jotta voitaisiin sitten jonkunnäköiset koordinoidut harkinnanvaraiset toimet paketoida sitten ratkaisuksi, ettei tässä olisi mitään erillisratkaisuja. Kiitos. Euh, Kiitos tästä hyvin kattavasta esityksestä. Nyt voimme sitten ryhtyä keskustelemaan tästä asiasta. Rouva Mohan, olkaapa hyvä. Madame Hyvää Niin juuri sanoitte, että tämä oli hyvin kattava esitys. Olen kovasti pettynyt tästä, eh, tähän esitykseen. Ensinnäkin minä ajattelen eh, esimerkiksi tulkkeja, joiden piti kauhea vauhtia pyrkiä juoksemaan eh, ja hölkkäämään näiden äärimmäisen nopeiden puhujien perässä ja mm, sen takia tämä työ ei ollut kovinkaan helppoa. Sitten minä myös olen tutkailut näitä asiakirjoja, jotka meille on jaettu ja niihin minä olen aivan äärimmäisen pettynyt koska tässä eh, näihin taulukoihin ja kuviin ainoastaan nyt eh, keskityttiin ja näitä ei kukaan pysty lukemaan, koska ne ovat mustavalkoisia, joten varmasti nämä ovat aivan loistokkaita, jos niissä olisi värit mukana ja niitä pystyisi seuraamaan ja lukemaan, mutta mustavalkoisena tässä ei ole mitään järkeä. Minä kyllä kovasti yritin nyt päästä jyvälle, missä, meno, missä ollaan menossa, mutta minä en kuitenkaan pysty lukemaan nyt näitä taulukoita. Täällä on kaiken maailman viivoja ja ja referenssit, viitearvoja eri maihin. Maita ei näe, viivoja ne ei näe. Täällä ei tiedetä, missä viivat edes menevät. Täällä ei ole maiden nimiä näiden viivojen kohdalla, joten minun täytyy kyllä sanoa, että olen kyllä pettynyt tähän ja minä halusin nyt tämän tuoda esille, koska tämä koko asia nyt joutuu kärsimään tämän, tästä esityksen tasosta. Niin Rova Mohan Anta, anteeksi, anteeksi, minä haluan nyt päättää puheenvuoroni vielä. Minä kuitenkin esitin tämän asian nyt sinänsä aika diskreetisti ja minä haluus, haluaisin ainoastaan nyt löytää jonkunlaisen paremman mal muodon etsiä tätä, e, e, seurata tätä, koska jos tämä olisi ollut väreissä, niin olisi helpommin tämän ää, nyt seurata. Mutta ehkäpä muut ovat olleet täällä paljon nokkelampia kuin minä ja se pystyvät seuraamaan tätä paljon paremmin kuin minä. No joka tapauksessa nyt tsekka, katson näitä, näitä poliittisia ehdotuksia, joita meille on tehty. Se, mitä täällä kuulimme vakauttamisesta ja näistä kausityöntekijöiden ja pysyvien työntekijöiden välisistä symmetriaeroista. En ole oikeastaan näissä tuloksissa havainnut mitään vallankumouksellista tutkimuksiin nähden, joita aikaisemmin olemme saaneet, jotka eikä mitään sellaisia tuloksia, jotka kestävällä tavalla parantaisivat tilannetta ja viesivät tätä keskustelua sitten eteenpäin nopeammin. No, kriisi tietysti on nopeuttanut yhteiskunnallisia muutoksia. No, se on selvää me, selvää, me kaikki sen tiedämme, olemme sen kaikki nähneet omin silmin, mutta minulla olisi kysymys esittää koska näille tutkimuksen tekijöille, koska heidän mielestään meidän täytyisi jäsenvaltioissa nopeuttaa sosiaaliturvan vähentämistä ja pyrkiä nyt jotenkin vähän pienentämään sitä ja vaatia sosiaaliturvalta selviä tuloksia. Kyllä, tämä on aivan totta, mutta miten? miten voidaan tehokkaasti poistaa sosiaaliturvaa sellaisissa valtioissa, joissa on totuttu siihen, että sosiaaliturva on jatkuvaa ja pitkäaikaista ja kattavaa. E, ja miten, tätä voidaan toimi, miten tässä voidaan toimia, kun odottelemme, että tilanne pala- palaisi normaalilleen. Tämä kysymys jää auki, koska vastausta ei ole kuulunut. Kiitokset. Niin, minä halusin ainoastaan täsmentää tätä nyt teille. Niin, tutkimuksen tekijät itse eivät ole tästä mustavalkoisuudesta millään tavalla vastaavia, koska parlamentin kvestorit tähän asti eivät ole pystyneet hankkimaan tänne parlamentin väri mm, noita kopiokoneita, joten tässä sinänsä, minä ymmärrän, että olette aivan oikeassa, tämä on hyvä ajatus sinänsä, mutta sähköpostitse varmasti sitten saatte tämän värillisessä muodossa ja sitten voitte katsoa sitä, sitä tuota, tietokoneeltanne ja nähtävästi tässä vieressäni istuva Rova Lin, hänellä on suorastaan väritulostin, koska hänellä on tässä väreissä. No, joka tapauksessa onko teillä jotain sanottavaa tähän vielä? Euh, euh. Ilmeisesti muuta sanottavaa ei ole. Uh, sorry, I saw the green light. I thought it was, uh, it was on. Um... Näin tämä vihreä välin, oletin, että voin puhua. Niin Rova Okenin huomautukset siitä, kuinka vaikeata on saada ihmiset hyvinvoinnista, hyvinvoinnista työhön tai, tai äh, toimeentuloturvalta työhön. Ja luonnollisesti meidän toimeentuloturvamme pitäisi lopettaa näiden köyhyysloukkujen luominen – Monet järjestelmät perustuvat tulolle, mutta kun ihmiset eivät saa työtä tai saavat hyvin matalapalkkaista työtä, niin he menettävät näitä tukia, joten ei ole kannustinta esimerkiksi perheellisellä näitä, näitä mm, mm, etuja menettää ja siirtyä matalapalkkatyöhön. Joten tällainen köyhyysloukku on olemassa, mutta kuitenkin pitäisi varmistaa myös se, että on olemassa tämmöisiä kunnollisia töitä ja kunnon työolosuhteita ja kunnon työehtoja. Ja jonkunnäköinen koordinaatio pitäisi saada palkan osalta, mm, kyllä, mutta se ajatus, että me kilpailemme palkkatasollamme, se tuhoaa itsensä pitkällä aikatähtäimellä. Ja sen takia meidän pitää saada joku parempi lähestymistapa tähän sosiaaliturva versus työ ja siirtää pois ihmiset työ, to, sosiaaliturvan piiristä. Tiedän, että kannatatte tätä, mutta jotenkin pitää tässä keskustelussa tällainenkin asia ehkä ottaa huomioon. Madame Figueiredo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu lamento não ter podido estar, mas Eh, de facto na grande... Kiitos. Minä osallistuin itse eh, mielenosoitukseen tuolla ulkona, isoon sellaiseen, joka on niitä politiikkoja vastaan, joilla väestöltä vedetään pois tukia, työläisiltä viedään pois tukia ja sosiaaliturvaa meillä Portugalissa on ollut jonkunnäköinen työllisyysturva, työttömyysturva, anteeksi, mutta nyt kriisin seurauksena tilanne on hankaloitunut ja, ja se on poistettu tai sitä on pienennetty 40 prosenttia, sitä on pienennetty ja 40 prosenttia työttömistä ei saa minkäännäköistä turvaa ollenkaan. Sosiaaliset integraatio-ohjelmat 189 euroa annetaan ihmisille, jotta, palautu, jotta se, he hankkiutuisivat työmarkkinoille. Mitä 189 eurolla tehdään? Mitä sillä maksaa? liiken, bussikortit, vuokran, koulutuksen, lääkärilaskut vai mitä, 189 euroa, joka tarkoittaa sitä, että Portugalissa köyhy, köyhien määrä on valtavassa nousussa. Miten sitten taloudellinen, taloudellinen yhteiskuntallinen kohesio Euroopassa? Miten on mahdollista, että tällaisia toimia otetaan käyttöön? Ne ovat vakauspaketin edellyttämiä toimia, ja niitä toteutetaan sellaisissa maissa kuin minun omassani, jossa on jo muutenkin vakavia sosiaalisia ongelmia. Ja Euroopan köyhyyden vastaisen vuoden aikana köyhyys Euroopassa on valtavasti noussut dramaattisesti. Kyllä me tarvitsemme lisää työpaikkoja, jos työllisyyttä halutaan kasvattaa. Jos se työpaikkoja on, niin minne ne ihmiset lykätään? Kysymysmerkki. Jätetäänkö heidät taas äärimmäisen köyhyyden loukkuun? Ja Euroopassa köyhyys lisääntyy tänä köyhyyden vastaisena vuotena. En tiedä, miten minimitulo tai minimipalkka tässä asiassa auttaa. Jonkun näköistä tarvitaan, mutta en tiedä, mitä te, te asiantuntijat olette asiasta mieltä. No, onko nyt muuta puheenvuoron Ilmeisesti ei, joten eh, varmaankin vierailijamme voivat nyt vastata. En tiedä, kuka teistä sitten haluaa vastata, mutta olkaa hyvä. No minä aloitan, niin sitä kollegani voi täydentää. No ensinnäkin tässä on väärinkäsitys, ei tästä printtien osalta, vaan myös, me emme tietenkään, meidän kantamme sosiaaliturvan, emme me tietenkään sitä kannata, että sitä, sitä vähennetään. Emme me sellaista ole väittäneet, mutta yksi päätuloksistamme oli, että sosiaaliturva ei ole sosiaalipoliittisena tavoitteena mielenkiintoinen, vaan myös taloudelliselta kannalta, koska se auttaa tasa, vakauttamaan markkinat ja, työma- ja talouden, ja siitä on hyötyä kriisin aikana ja mitä tässä on sitten eri sosiaaliturvamallien eh, eh, pääsyn eriarvoisuus eh, edellyttäisi sitä, että jonkunnäköiset minimitulojärjestelmät saattaisiin käyttöön. Nehän puuttuvat joissakin jäsenvaltioista vielä tänä päivänä. Ja sama myös koskee työttömyysturvaa, joka voitaisiin jonkun työttömyysvakuutuksen kautta saattaa kaikkien käsille. Nuoremmat ja ehkä myös lapset, anteeksi naiset, jotka kokevat vaikeuksia työmarkkinoille päästäkseen, ehkä hyötyisivät tällaisesta. Tällaista kysymystä pitäisi jäsenvaltioissa miettiä, millainen rakenne työttömyysturvalla on. Ja tämä olisi tämmöinen hyväaikainen aikainen oikea-aikainen menet, tai väline, jota voitaisiin nyt kehittää tulevaisuuden kannalta mahdollisen tulevan kriisin varalta. Se, mitä Portugalista kuulin, tosiaan jonkun näköistä tulotukea tarvitaan, jolla pyrittäisiin ehkäisemään ja var, varmistamaan suojaköyhyyttä vastaan. Kuitenkin pitää tiedostaa myös se, että jotenkin potentiaalisia niin kuin, vastakannusteita tällaisista saattaa syntyä. Eli sosiaali, sosiaalipoliittisten järjestelmien pitää kuitenkin jollain tavalla kannustaa työnhakuun ja työmarkkinoille palaamiseen, eikä päinvastoin. Koulutus koulutus tällä, tänä vaikeana taloudellisena aikana on erinomainen tapa ehkä muuttaa, talouden, muuttaa yhteiskuntaa ja, ja, ja, ja, ja kriisin suuntaa. Ja pitäisi myös välttää näitä köyhyysloukkuja. Nämä liittyvät näihin kannustimiin. Palkatyö pitäisi aina olla houkuttelevampaa kuin tuilla eläminen Sehän johtaa myös sosiaaliseen syrjäytymiseen tämä tuilla eläminen, mutta sitten tähän köyhyysloukkuun loppujen lopuksi. Kiitos. Niin, jos jotain kommentteja vielä on, niin mielellään otamme kantaa. Estrella, olkaa hyvä. Niin, kiitokset tämän puheenvuoron kuultuani. Niin Haluaisin kysyä, oletteko tutkaileet tilannetta Portugalissa? Minusta vaikuttaa siltä, että nyt tästä voitaisiin vastauksestanne ymmärtää, että ette tiedä, mitä Portugalissa tapahtui, ettekä tiedä, minkälaisia keinoja Portugalin hallinto on hyväksynyt kriisin yhteydessä ja että on kuitenkin olemassa tällainen köyhille perheille ohjattu perus palkka, jota suurimmassa osassa Euroopan unionin valtioita ei ole. Ja on olemassa myös pitkäaikaistyöttömyydelle tuki. Ja myös on juuri äsken hyväksytty lisätoimia. On aivan selvää, että verot ovat vaikuttaneet talousarvioon ja sitten tähän kasvu- ja vakaussopimukseen ovat aihe- ja tämä on kaikki vaikuttanut siihen, että kaikki hallitukset ovat vähentäneet sosiaaliturvaansa, vaikkakin ne pitävät sosiaaliturvaa hyvin tärkeänä. Eli onko nyt tehty tutkimusta Portugalissa? Kiitoksia, tämä on minun kysymykseni. No niin, selvä. Nyt minä pyydän asiantuntijoita kertomaan, <laughs> mitä he tietävät Portugalin tilanteesta ja sen jälkeen voimme sitten käydä keskustelua asiasta vielä. Tämä nyt tuskin on kovin pitkä vastaus. Um, well, we, we screened, um, or... Niin me kävimme läpi kaikki harkinnanvaraiset toimet, joihin EU-valtiossa oli ryhdytty ja olen hyvin tietoinen minimi tulojärjestelmästä Portugalissa, mutta tiedän esimerkiksi, että Italiassa tämä on aivan eri aihe, kovasti keskusteltu aihe, koska siinä maassa on, puuttuu kyllä työttömyystukia. Tunnemme tietysti Portugalin tapauksen, mutta te se varmasti tunnette sen paremmin te itse. Très bien, je crois que nous allons euh, clore. No niin, eiköhän tämä asia voida päättää. Ja jäsenet saavat nyt tämän myös paperina kohta puoliin käsiinsä varmaan kuun loppuun mennessä. No, joka tapauksessa kun tämä, päästä, tämä saadaan loppuun, niin sitten näin toimitaan. Nyt päätämme kokouksemme tällä erää voidaksemme siirtyä tämän karun yli ja menemme sitten tuonne toiseen kokoukseen ja palaamme tuohon salin, salin karun toiselle puolelle ja tulemme tänne huomenna, huomenna aamulla jatkamaan tätä kokousta. Kiitokset.